asian, joka ei ole yhtä tärkeä. Onkohan relevanttia esittää tällaisia kommentteja täällä istuntosalissa? Giorno le interrogazioni orali alla Nyt meidän pitää palata esityslistaan. Kysymykset, suulliset kysymykset komissiolle. Rodilliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU-ssa. Keskustelu alkaa Rouva Flasikova Benova, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dobrý večer, pani komisárka. Podľa nedávnych mediálnych... Kiitos. Hyvää iltaa komission jäsen. Lehdistön tietojen mukaan ranskalaiset poliisit käyttävät MENS-tietokantaa, jonka kohteena ovat romanit ja kiertolaiset. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet valituksen siitä, että luodaan tietokanta rotuun etniseen alkuperään liittyen. Ranskan viranomaiset kuitenkin kieltävät tällaisen tietokannan olemassaolon. Lisäksi on esitetty, että biometriset tiedot tallennetaan Oscar-tietokantaan ja uuteen tietokantaan, jota ollaan luomassa. Lisäksi on sanottu, että Alankomaat ja muut EU-maat myös keräävät etnisiä ja rodullisia tietoja. Neuvosto käsittelee ehdotusta päätelmiksi liikkuvien rikollisryhmien torjunnasta hyvin moniselitteisesti tiedottamatta aloitteesta Euroopan parlamentille. Siksi haluaisin kysyä komissiolta, mitä komissio aikoo tehdä näiden tietojen pohjalta. Onko Ranskassa tällainen tietokanta? Pitäisi, onko niin, että tässä Ranska rikkoo syrjimättömyyskieltoa. Lähdetäänkö nyt rikkomusmenettelyyn ja kun otetaan huomioon tilanne muissa jäsenvaltioissa ja puhutaan tietokantojen perustamisesta ja olemassaolosta sellaisen tietokannan, jossa puhutaan etnisestä, etnisyydestä, onko tällaisia, voidaanko löytää tiedot siitä, onko tällaisia tietokantoja ja ovatko ne laillisia syrjintäkiellon periaatteen nojalla. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta jäsenvaltiot eivät käytä etnistä profilointia hallinto- ja lainvalvontamenettelyissään? Grazie, la parola. Kiitos. Sen jälkeen Rova Flotre, 2 minuuttia 30 sekuntia. Oui, Madame Reding, bonsoir. Rova Reding, hyvää iltaa. Te olette varmasti ihan iloinen tänä iltana koska Ranska on vastannut komission haasteeseen, koska se on ihan viime minuutilla luovuttanut lainsäädäntösuunnitelmansa, miten se aikoo niin kuin, taatakseen nämä menettelytoimenpiteet vapaan liikkumisen turvaamiseksi. Nämä takeet ovat ihan lojaaleja, eikä niiden myötä voida peruttaa vaan keskeytetään tämä rikkomusmenettely. Me toteamme tämän, mutta me olisimme myös halunneet eurooppalaisina parlamentaarikoina harjoittaa meidän demokraattista valvontaamme ja saada tietoa lupauksista, joita tehtiin tästä tuosta sopimuksesta Ranskan viranomaisten toimesta, mutta jokainenhan muistaa, että te myös tenttasitte Ranskaa näistä asiakirjoista, niitä velvoitteita, että nämä ihmiset haluttiin lähettää pois maan perältä ja mitkä ovat nämä asiakirjat? Oletteko te saaneet niitä? Minkälaisia vastauksia olette saaneet? Nyt lehdistössä on taas nähty virallisia ilmoituksia syrjinnästä. Kaikki tulee uudestaan esille lehdistössä. Me olemme saaneet tietoa tietokannoista, epävirallisista tietokannoista, johon on kerätty henkilökohtaisia tietoja, joissa mainitaan ihmisten kansallinen, etninen, rodullinen alkuperä. Onko tämä uusi tapaus taas käynnistämässä uutta menettelytapaa? Oletteko nyt jälleen menettämässä uskoa ja ne Ranskan viranomaisiin, Rova Reding? Eikö teidän mielestäni se oli tärkeää, että tänä päivänä jatkaa toimintaa ja sanoa, minkä analyysin olette tehneet, koska analyysihän voidaan tehdä teidän pyytämistänne asiakirjoista, joissa mainitaan, että on mahdollisesti tehty rikkomusmenettely syrjintäkysymyksessä Ranskassa, mutta kyllähän se voi täältäkin käsin nähdä, että tässä on kyse rikkomusmenettelystä tietosuojakysymyksessä, niin kuin se mainitaan meidän EU-lainsäädännössä ja EU-oikeudessa. Minä voin sanoa, että eurooppalaisilla kansalaisilla on oikeus odottaa vastausta komissio komissiolta, odottaa vastuullisuutta komissiolta, jotta sinä osoittaisi kuinka määrätietoinen ja tiukka peräänantamaton se on suhteessa Ranskan viranomaisiin. Minähän olen sanonut jo, tehän olette myös sanoneet tämän jäsenvaltiolle ja EUlle tämä hyvin paljon on dokumentoitu, on ryhdytty hyvin huonoihin, meillä on huonot tavat, huonot, huonot tavat suhteissa romaniväestöön mutta Ranska on myös todennut, kuinka paljon siellä on neljä, siellä on muun muassa neljä laitonta tietokantapohjaa, joissa on laitonta tietoa. Siellä on henkilö, tietoja, siellä puhutaan, siellä luokitellaan myös nämä romani-ihmiset eri ryhmiin. Ja ne ovat kaikki hyvin henkilökohtaista tietoa. Grazie. Eh, vi prego di rispettare i ter- mm, Kiitos. Minä pyydän, että noudatatte teille myönnettyä puheaikaa, koska me olemme jo myöhässä. Seuraavaksi edustaja Intveld, kolme minuuttia. We know you as... Kiitos puhemies. Eh, hyvä komissaari, me tunnemme teidät hyvin päämäärätietoisena henkilönä. Eh, teitä te menette kohti sitä, mitä, äh, mitä tavoittelette. Ja minä toivoisin, että olette tässäkin asiassa päämäärätietoinen, ettekä luovuta. Komission tiedonanto on tällä viikolla julkaistu koskien äh, perusoikeuksia niiden sove- täytäntöönpanoa. Komissio to- toteuttaa toimivaltaansa, jotta jäsenvaltiot toteuttavat EU-lainsäädäntöä koskien perusoikeuksia ja että ette epäröi Äh, rikkomismenettelyihin menemistä. Ranskan tapauksessa äh, herää kysymys, miksi äh, komissio luottaa vain hallituksen antamiin tiedonantoihin, vaikka kuten Rova Flotri juuri sanoi, on, on ollut paljon sellaisia tiedotteita, joihin ei ole voitu luottaa. Niin miksi ei komissio aloita omaa tutkintaansa me te tiedätte, että olemme takanamme. Jäsenvaltiothan ehkä vastustavat jotkut teitä, mutta parlamentti on teidän takananne, komissari Reding. Tämä koskee Ranskan tilannetta, mutta myös Italian tilannetta, joka vaikuttaa vielä vakavammalta, ja myös tilanne omassa maassani. Ensin haluaisin tietää, että tällaisten tieto, voidaanko vahvistaa, että tällaisia tietokantoja on olemassa? Onko meillä todisteita siitä tai siitä, että niitä ei ole olemassa? Onko meillä listoja? Minä tiedän, että Hollannissa on olemassa lista, sillä kunnallisviranomaiset, jotka tällaisia tietokantoja luovat, niin he ovat tyytyväisiä itseensä, ovat tehneet omasta mielestään hyvää työtä ehkä hyvässä tarkoituksessa, mutta jos tällainen tietokanta on olemassa, niin voitteko todeta, että se olisi laillinen tai laiton? Jos se on laillinen, niin eihän silloin tarvita keskustelua. Jos se ei ole laillinen, sitten meidän täytyy ryhtyä rikkomusmenettelyyn. Näin yksinkertaistahan se on. Euroopan komissio jeperoi toisilla aloilla. Te itse asiassa olette menneet eteenpäin silloin, kun halusitte poistaa esimerkiksi äh, verkkovierailumaksut tai pienetään niitä. Jos kartelleja on, niin Euroopan komissio ei epäröi sekuntiakaan. Ja tässä asiassa myös Euroopan komissio mielestäni pitäisi toimia. Komissaari Reding, tässä EUn pitäisi todistaa, mitä eurooppalaiset arvot ovat, kun oikeuksia rikotaan. Kansalaiset katsovat meitä, ja kuten Ellen Flotrekin sanoi, niin toivoisin, että tulisitte perusoikeusvaliokuntaan, kansalaisoikeusvaliokuntaan kertomaan, mitä teette, minkälaisia aikeita komissiolla on, ja parlamentin jäsenenä ja myös Euroopan kansalaisena – haluaisimme saada kaiken, kaikkien kirjeenvaihdon, jota on ollut Ranskan kanssa ja myös mahdollisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Siellä parola Kiitos. Sen jälkeen puheenvuoro Rova Enstille 2 minuuttia 30 sekuntia. Hyvät naiset ja herrat, minä esitän yksinkertaisesti kysymyksen, miten käy syrjimättömyyden ja tasavertaisuuden romanien osalta, kun nyt kuullaan, että on olemassa tällaisia tietokantoja, joihin rekisteröidään entisen alkuperän mukaan. Tämä koskee Ranskan santarmilaitosta ja myöskin muita jäsenvaltioita. Tämä tuntuu uskomattomalta. Ranskassa ja EU:ssa on tietopankki, jossa on henkilötietoja rodullisen ja etnisen alkuperän liittyen. Tällainen tietojen kerääminen on selkeästi kielletty, koska on niin suuri vaara, että niitä käytetään väärin, että syrjetään tällaisten tietojen pohjalta. Aivan erityisehtojen pohjalta ylipäätään voidaan kerätä tietoja tällä alalla. Romaneja ei saa kriminalisoida, ja tämähän tässä on ratkaisevaa. Etniset tietopankit ovat laittomia ennaltaehkäisevinä ehkäisevinä ei voida ajatella, että romaneista kerätään tietoja tällä tavalla. Me odotamme, että te huolehditte siitä, että rodullinen ja etninen tietokantojen luominen ei ole mahdollista, että huolehditte siitä, että tällaiseen ei lähdetä jäsenvaltioissa. Yhä enemmän minulle syntyy kysymyksiä. Puhetta, puhetta, puhetta, mutta mitä täällä parlamentissa oikein tapahtuu ja EUn puitteissa? Mitä todella olemme tehneet, jotta voisimme parantaa Euroopan romanien tilannetta käytännön tasolla. Puhetta, puhetta, puhetta kyllä riittää. Katsotaan tietojen keräämistä. Voimme todeta, että romaneista on tullut syntipukkeja monissa jäsenvaltioissa. Ranska rikkoo EUn sopimuksia, syrjimättömyysperiaatetta rikotaan ja komissio – ja tässä olen vähän eri mieltä, tyydyttiin Ranskan vakuutuksiin, että hoidetaan ongelmat, jotka liittyvät vapaan liikkuvuuden direktiivin. On sanottava, että karkotuksia ei saada jatkaa romanien osalta Ranskassa. Tärkeää on myöskin se, että pitää helpottaa laittomasti karkotettujen romanien paluuta Ranskaan. Minä haluaisin kysyä, miten turvattuja tietoja teillä on, mihin aloitteisiin lähdette, jos todella tällaisia tietopankkoja on olemassa, lähdetäänkö rikkomusmenettelyyn teidän aloitteestanne tällaisissa tapauksissa? Komission ja Redin, kiitos. Siellä parola al Kiitos. Puheenvuoro komissaari Redingille, olkaa hyvä. Gentlemen, I believe it is against human rights what we are doing so late at night. Mielestäni on ihmisoikeuksien vasta yksinkertaista keskustella näin myöhään illalla tällaista tärkeästä asiasta, josta pitäisi keskustella päivässä aikaan. Eikä yöaikaan, kun normaalisti pitäisi voida olla kotona rentoutumassa, menossa nukkumaan. Mutta oli miten oli. On ollut monia keskusteluja, monia skandaaleja, paljon toimintaa viime viikkoina – ja olen sitä mieltä, että tämän parlamentin pitäisi katsoa, mitä Ranskassa on tapahtunut ja minkälaisia reaktioon Euroopan komissio ryhtyi. Tämä oli jonkinlainen historiallinen tapahtuma. Tähän mennessä koskaan Euroopan unionin historiassa ei ole ollut oikeuksiin liittyvä aloitettua lainsä, tuomioistuinmenettelyä. Yleensä ne ovat liittyneet rahoitukseen esimerkiksi. Nyt tämä on ensimmäinen kerta, kun kyseessä on oikeus, oikeudet. Ja jos ajatellaan Lissabonin sopimusta, perusoikeussopimusta, joka on osa Lissabonin sopimusta, niin tämän johdosta komissio sanoi, että nyt riitti. Ja komissio päätti, siis 27 komissaaria päätti 29. syyskuuta, että aloitetaan rikkomusmenettely Ranskaa vastaan siltä pohjalta, että Ranska ei ole täytäntöön pannut ihmisten oikeuksia, yksityisten henkilöiden kansalaisten oikeuksia. Minun ei tarvitse edes toistaa kaikkea sitä, mitä on sen jälkeen tapahtunut. Komissiohan yksimielisesti päätti tästä asiasta. Mennään tuomioistuinmenettelyyn ja annetaan Ranskalle uhkavaatimus tai ai, tietty aika, johon mennessä Ranskan täytyy vastata hyväksyttävällä tavalla. Tämä päivämäärä oli 15.10. Jos Ranska ei vastaa, niin silloin tähän tuomioistuinmenettelyyn mennään. Tämä on ihan normaali menettelytapa kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. No mitä on tapahtunut? No Ranska antoi vastauksen asiaan. Ja tämä on ensimmäinen kerta ainutlaatuinen tilanne, miten tätä asiaa on käsitelty. Ja minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä oli jos ajatellaan tilan, tämä oli tärkeä kohta Euro, Euroopan historiassa. No, katsotaan tätä sitten myöhemmin, mikä tilanne on. Nyt olemme kesken taistelua, joten nyt ehkä näemme sen eri näkökulmasta. Mutta jos ihan objektiivisesti katsotaan asiaa, niin mitä Ranska on tehnyt? Ranska on tehnyt juuri niin kuin komissio pyysikin Ranskaa tekemään. Vuoden 2004 direktiivin pohjalta meillä on tällaisia proseduraalisia oikeuksia, jotka ovat olemassa – joiden tarkoituksena on se, että voidaan suojella kansalaisia viranomaisten ei hyväksyttävää toimintaa vastaan. Ja nämä ää, oikeudet ovat sellaisia, joita ei ole, otettu, ei ole täytettyjen pantu Ranskan lainsäädännössä. Ja Ranskalle sanottiin, että 15.10. mennessä me tarvitsemme tiedot siitä, ne elementit, miten Ranskan lainsäädäntöä muutetaan niin, että vuoden 2004 proseduraaliset oikeudet saadaan siihen mukaan. Ja osoittakaa meille uskottava aikataulu siitä, kuinka otatte käyttöön tämän Ranskan lainsäädäntöön, tai miten otatte sen mukaan Ranskan lainsäädäntöön. No me saimme sen. Me saimme sen tuntia ennen kuin määräaika meni umpeen, mutta me saimme sen. Lauantai-aamusta kahdeksasta lähtien asiantuntijani ovat lukeneet, tutkineet näitä papereita ja olen tullut siihen johtopäätökseen tänään, että kaikki lakiin liittyvät elementit, joita komissio on Ranskalta pyytänyt, niihin on vastattu. Mutta tietystikään niitä ei vielä ole täytäntöönpantu Ranskan lainsäädännössä, sillä ensin sen täytyy mennä senaattiin – ja sitten se täytyy de facto ottaa Ranskan lainsäädäntöön ja toteuttaa käytännössä. Me siis päätimme, että olemme tyytyväisiä siihen, mitä Ranskan viranomaiset antoivat meille, mutta tämä asia ei ole loppuun käsitelty, koska nämä ovat lupauksia, lain, lainehdotuksen elementtejä ei ole vielä täytäntöön pantu. Sen takia me sanoimme, että tämä asia nyt jäädytetään, mutta se jätetään vielä avoimeksi siihen asti, kunnes Ranskan hallitus on de facto päivittäisissä menettelyissä täytäntöönpannut tämän lainsäädännön. No tämä on siis yksi asia. Ja tämä on mielestäni jonkin sortin voitto, jos ajatellaan kaikkea, mitä on tapahtunut. Ja ranskalaiset sanovat, että ongelmaa ei ole eikä ole ollutkaan koskaan niin ongelma oli. Ja he ovat tuomassa meille nyt tämän lain, jota he ovat muuttamassa. Katsotaan, tekevätkö he niin. Minä uskon, että he tekevät niin. No sitten toinen kysymys. Toinen kysymys on se, että miten yksittäiset henkilöt, yksittäisiä henkilöitä on kohdeltu kesän aikana miten yksityisiä henkilöitä on kohdeltu ja oliko heillä proseduraaliset oikeudet kan, yksityishenkilöinä, kansalaisina vai syrjittiinkö heitä. Miksi en ryhtynyt rikkomusmenettelyyn, kuten lakien pohjalta? Mutta jos me haluamme siis toimia, me voimme toimia vain oikeudellisten todist- lain, oikeudellisten todisteiden pohjalta, ei vain siksi, jos meillä on jo, tunne, että joku on pielessä. Ei meillä on oltava oikeudelliset todisteet. Ja sen takia me pyysimme, että Ranskan hallitus toisi nämä paperit koskien näitä henkilöitä. Nyt me olemme saaneet heidän tietonsa. Pinot ovat aika valtavia, paperipinot. Asiantuntijani analysoivat niitä ja he kertoivat meille, että varmasti heillä tulee vielä olemaan lisäkysymyksiä Ranskan hallitukselle. Ja he uskovat saavansa tämän analyysin päätökseen neljän viikon kuluessa. Siihen sisältyy siis tämä, että esitetään kysymyksiä ja saadaan niihin vastauksia vielä Ranskalta. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Tämä on mielestäni tärkeä elementti, sillä haluaisin vielä sanoa ihan suoraan, parlamentin jäsenille, että vuoden 2004 direktiivin täytäntöönpano vapaasta liikkuvuudesta ei nyt ole ihan kovin loistelijasta. Mutta mitä olemme nähneet, niin komissio oli vahva ja muut maat, jotka eivät myöskään ole täydellisiä, ovat nyt tulossa sanomaan, että katsokaapas, me täytäntöönpanemme tätä. Eli jotain on tapahtunut. Koko Eurooppa on ymmärtänyt, että tässä ei enää vitsailla. Ihmisten oikeudet, kansalaistemme oikeudet ja yhteiskuntamme arvot ovat vakavia asioita. Tämä varmaan riitti Ranska-kysymyksestä. Komissio on tehnyt siis päätöksen. Kysymys ei ole vielä loppuun käsitelty. Menettely on vielä auki. Ja nyt kysymys tietokannoista. Ranskan Santarmilaitoksen tietokannasta, jossa on ehkä etnisiä elementtejä. Komissio seuraa läheltä tätä asiaa. Olemme saaneet vakuutuksia Ranskan viranomaisilta siitä, että kaikki on kunnossa. Mutta tässä meillä on kyseessä erilainen systeemi, sillä Ranskan laki tietosuojasta on olemassa ja tietojen käsittelystä on olemassa. Ja sitä taas säätelee Ranskan tietosuojaviranomainen, CNIL-niminen viranomainen, CNIL. Ja CNIL on, on tehnyt tarkistuksen ja ensimmäisen tai alustavan julkisen äh, raportin viime viikolla, niin te olette varmaan nähneet Knilin tuloksen. Minun on sanottava, että minäkin olen sen lukenut ja se, miten siitä äh, lehdistössä puhutaan, niin ei aina ole kattava käsittelyä. Sillä Knil on sanonut aika vakavasti, on sanonut vakavasti, että ei ehkä ole etnisiä elementtejä, mutta varmastikin on olemassa tietokantoja, jotka, joille, joille ei ole annettu lupaa viranomaisten toimesta. Miten sitten nämä ovat yhteensopivia EU-lainsäädännön kanssa, niin se tieto, jota on, niin tilanteen täytyy olla tietosuojadirektiivin alaista – Tämä ehkä koskee vain maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Ja maahanmuuton suhteen on olemassa tiettyjä takuita ja turvalauseita. Ja sitä kutsutaan arkaluontoiseksi tiedoksi. Ja tällaista tietoa voidaan vain poikkeustapauksissa käsitellä. Esimerkiksi julkisen edun nimissä – ja niin, että on, se turvataan, turva, turvataan, turvatakuut ovat olemassa. Ja kyseinen maa nämä turvatakuut sitten tarjoaa. Jos tieto ei ole tietosuojadirektiivin alaista, niin silloin vuoden 2008 puitepäätös koskien henkilökohtaisia tietoja siitä, miten rikosasioissa näitä tietoja käsitellään – niin sitä voitaisiin soveltaa. No tässä on vielä ongelma, sillä kyseinen puitedirektiivi on sellainen, että sitä sovelletaan vasta 27.11. alkaen tänä vuonna. Eli tämän direktiivin pohjalta komission valtuudet ovat melko rajalliset. Ja nyt vastaan konkreettisiin kysymyksiin, joita täällä on esitetty tämän Ranskan asian lisäksi. Onko muissa jäsenvaltioissa todettavissa, että on tietokantoja, jossa on rotuun tai etnisen alkuperään liittyviä tietoja? Tietosuojadirektiivin alla tällaisen arkaluontoisen tiedon käsittely on mahdollista poikkeustilanteissa ja siitä on kerrottava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojaviranomaiset Ranskassa ovat juuri siis tämä taho Knil, josta aikaisemmin puhuin. Ja näistä toimista on lisäksi kerrottava komissiolle. Kun tällainen tiedonanto annetaan, kansallinen tietosuojaviranomainen ja komissio voivat arvioida, ovatko nämä toimet tietosuojasääntöjen mukaisia. Tässä meillä on alustavien analyysien, Knillin analyysien tulokset, joiden mukaan selkeästi tällaista hyväksyntää ei ole pyydetty. Joten Ranskassa vastuulliset oikeusviranomaiset tekevät tällaista työtä. Entä Alankomaat? Useita tietokantoja oli, jossa – annettiin tietoja siitä, että lähdetään kirra, keräämään arkaluontoisia tietoja. Vuonna 2005-2006 tieto annettiin komissiolle. Kiistanalaisin liittyi karibialaista alkuperää olevien nuorten rikollisuuteen. Tämä tietokanta on sitten poistettu. Vähän aikaa sitten Anankomaissa yhdessä kunnassa pyrittiin luomaan tällainen etninen tietokanta, mutta hanke peruutettiin Alankomaiden tietosuojaviranomaisen ehdotuksesta. Tämä osoittaa sen, että direktiivin mukainen järjestelmä, jossa tietosuojaviranomainen kansallisella tasolla on vastuussa, toimii. Ja sivuminen sanoen haluaisin sanoa parlamentille, että työstän nyt tietosuojadirektiivin uudistamista niin, että voidaan vielä vahvistaa kansallisen tietosuojavaltuutetun toimintamahdollisuuksia ja riippumattomuutta eurooppalaisissa puitteissa. Tämän verran halusin sanoa tällä hetkellä. Minun pitäisi pyrkiä lyhentämään puheenvuoroni, koska tulkkausta ei ole puolen yön jälkeen enää. Eli tässä tämä. Komissaario. Ehm... Kiitos, rouva komissaari. Annan puheenjohtajan puheenvuoron nyt puheenvuoron pyytäneille henkilöille ryhmistä, minä en keskeyttänyt sulla komissaaria, koska hänen sanansa olivat erittäin sattuvia osuvia, mutta keskeytän kollegat, jos he ylittävät oman aikansa, koska emme voi mennä kovin pitkälle yli puolen yön. EPP-ryhmästä annan puheenvuoron edustaja Mathieulle. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puhemies, rouva komissaari Reding. Olen erittäin iloinen, että tänä päivänä te ilmoititte meille, että komissio ei aio

nostaa syytettä Ranskaa vastaan tästä direktiivistä 2004, mutta kansalaisvapauksien valiokunnassa keskusteltiin tästä vähän aikaa, että annoitte jo tiedot Ranskassa kaikista, tiedot koskevat vuotta 2006-2007 sekä tämän direktiivin täytäntöönpanoa 2004-2008. Nyt olemme vuodessa 2010, nämä prosentuaaliset takeet jättävät kyllä toivomisen varaa. Te ette kyllä vastannut minulle, me toivomme tarkkaa vastausta tästä. Mitä tulee sitten tähän... Mm, menstietokantaa. Minä haluaisin ö, sanoa, että kyllä tästä nyt on jo riittävästi polemisoitu ainakin joidenkin henkilöiden ja opposition toisesta. Näiden, näille väitteille ei ole mitään perustaa. Te teitte Knilistä johtopäätökset, mitä ö, Knilistä annettiin pääministerille. Minä myös sain siitä yhden osan. Minä tiedän, mitä, mitä raportti tämä on, tämä kansalliselta santarmi- tai poliisilaitokselta, mutta nämä tiedot eivät ole teille miellyttäviä. Te puolatte ihmisoikeuksia, oli kyse vain vähemmistöstä, on kyse kaikkien oikeuksista. Me kaikki olemme kunnioitettuja ja kunnioittavia ihmisiä, myöskin Ranskassa tämä NEM-tietokanta oli koskaan ollut olemassa. Te puhutte Kniltasta tietosuojaviranomaisesta, mutta te käytätte tässä keskeisiä sanoja mustalainen, romaani tai manus, musta, niin mitään näistä ei ole löydetty näistä kansallisesta Santarmilaitoksen tietokannasta. Ainoa asia, josta voi moittia kansallista poliisilaitosta, Santarmilaitosta, on se, että eivät ole julkistaneet tai ilmoittaneet, että joitakin tiedostoja tietokantoja on olemassa, mutta ne eivät ole mitään sukupuutietokantoja. Kansallinen Santarmin poliisilaitos omaa joitakin tietokantoja, jotka anteeksi, anteeksi, minä haluaisin, minä olen ainoa puhuja EPP-ryhmästä, haluaisin sanoa sanani koko ryhmän nimissä nämä tiedostot tai tietokannat ryhmittävät niitä ihmisiä, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa eikä pysyvää olinpaikkaa, eikä siinä puhuta mitään etnisestä alkuperästä tai luonteesta. Jos onkin ollut jonkinlaista puutetta cnil viranomaisen toimesta tiedottamisessa, niin minä toivoisin, että että ei, niin, niin se on totta, kyllä teidän täytyy myöntää tämä, Rova Reding, te voisitte nyt lopettaa nämä epäilevät puheena, että tämän epäilevän suhtautumisen Ranskan hallituksen suhteen, se alkaa olla jo epätervettä. Grazie per il gruppo SD. Kiitos. Sen jälkeen SD-ryhmästä rova Guillaume kaksi minuuttia. Le profilage ethnique n'est pas une pratique nouvelle dans les États membres, mais il semblerait qu'elle se... Niin tämä ei ole mikään uusi käytäntö jäsenmaissa, mutta tässä on pyritty myös vastaamaan esimerkiksi laittamaan maahanmuuttoon. Ja jos ajatellaan tätä kysymystä, niin nyt on tärkeää, että komissio jatkaa toimintaansa ja etsii tietoa näistä tietokannoista ja ottaa huomioon syrjimättömyysperiaatteen. Ranskan esittämä kysymys hieman aikaa sitten niin ymmärrän kyllä, että puhutte tästä asiasta ja sanotte, että Ranska täytänteen panee vapaa-liikkuuden direktiivin ja antaa teille aikataulun. Tämä direktiivi ja sen täytäntöönpano, niin ehkä Ranska on vain virallisesti sitoutunut tähän ja komissio ei ole saanut vastausta. Tai sitten Ranska on antanut konkreettisen vastauksen ja silloin voitte eh, käyttää sitä hyväksenne ja mm, tiedätte siitä. Te puhuitte aikataulusta ja tällä hetkellähän aikataulu on käytössä. Ranskahan on täytäntöönpanomassa äh, äh, uusinta lainsäädäntöä maahanmuutosta ja vapaasta liikkuvuudesta, joka menee pitemmälle kuin eurooppalaiset periaatteet vapaasta liikkuvuudesta. Toivoisin, että tarkkailette tätä asiaa myös hyvin läheltä ja äh, vakavasti. Jos ajatellaan syrjimättömyysperiaatetta, niin komissio komission ei pitäisi tyytyä vain pelkiin lupauksiin. Grazie per il gruppo. Kiitos. ALDE-ryhmästä Rova Grisbeck. Rouva puhemies, vaikka nyt on jo myöhäinen, niin tämä keskustelu on hyvin intohimoinen henkien taisto tänä aamuna. Vaikka me saimme hyvin selkeitä selvityksiä, niin me löysimme uuden internet-sivuston jos Ranskasta, jossa puhuttiin joistakin sala laittomasti oleskevien romaaneista tehdystä tietokannasta. Siinä puhuttiin etunimillä, sukunimistä, mm, sukutaustasta, heidän autorekisterinsä, mikä oli puolison nimi esimerkiksi, mutta aikaisemmin ei oltu tietty tällaisen tietokannan olemassaolosta jo me, tämä ei muuta mitään, onko tämä olemassa todella vai ei, mutta se tarkoittaa, että kuitenkin syrjintä on olemassa, mutta voidaan olettaa, että tämänkaltaisia vastaavia tietokantoja on Ranskassa ja muissakin maissa. Me tiedämme, että te olette hyvin määrätietoinen, rouva komissaari. Mitä te aiotte tehdä? Mitä muita todisteita tarvitaan vielä? Mitä me tarvitsemme, jotta voimme reagoida ja toimia jotta ei todella, jotta ei syrjittäisi joitakin kansanryhmää. Minä en halua polemisoida. Meidän pitää noudattaa ja kunnioittaa Ranskassa, EUn jäsenvaltioissa, muuallakin. Sehän on meidän eurooppalaisen demokratiamme perusta. Me emme saa antaa intohimoille liikaa valtaa. Ranskan tapahtuvat tänä kesänä tämä MENS-tietokanta, kaikki nämä, me, ne ovat meille uutta tietoa. Me seuraamme suurella mielenkiinnolla teidän tämän iltaista päättelyänne ja järkeilyänne. Te olette antaneet varmasti riittävästi takeita. Te olette myös ottaneet yhteyttä Ranskaan. Me te kerroitte, että Ranska pyrkii muuttamaan lainsäädäntöä suhteessa vuoteen 2004. Me haluaisimme kuitenkin olla samoilla linjoilla teidän kanssanne. Me haluaisimme puhua samoilla samoin termein oikeusvaltiosta. Me haluaisimme myös perehtyä näihin asiakirjoihin, mutta kun te tänä iltapäivänä kerroitte se, mitä kerroitte, meille tuli semmoinen näkemys, että te olisitte antaneet hieman periksi tai jopa jo luopuneet taistelusta. Mutta nyt me tiedämme, että meidän pitää mennä ihan ongelman ytimeen, meidän pitää kansallisella tasolla nähdä enemmän vaivaa. Meidän täytyy olla enemmän oikeusvaltion periaatteiden mukainen esimerkki kaikille muille. Grazie per il gruppo verde, l'onorevole. Kiitos sen jälkeen vihreistä. Edustaja Roome vai Rueda, puolitoista minuuttia. Kiitos, kun te sanoitte taanoin enough is enough. Monet ihmiset täällä, mutta myös kaduilla taputtivat teille. Tämä, tämä synnytti suunnattomia odot, odotuksia kaikille niille ihmisille, jotka vielä uskomme eurooppalaiseen hankkeeseen, projektiin. Eli komissio halusi nyt olla esimerkki siitä vahvasta ö, oikeusvaltiosta, ja mehän olemme aina olleet tämän lipun kantajia sekä puheissa että käytännössä. Meitä hieman yllätti se, ymmärsinköhän me oikein, kun te puhuitte tästä prosessista – ei silloin otettu riittävästi huomaan syrjintä- tai syrjimättömyysperiaatteita, kun puhutaan ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Joka tapauksessa me yhä taputamme teidän kompromissiasenteelle. Sen takia tämän päivän päätös jättää meidät vähän hämmennyksen valtaan, koska mm, monet ihmiset odottivat teiltä ehkä vähän tiukempaa ja rohkeampaa vastausta, mutta toisaalta me tiedämme, että Teillä, te kuitenkin luotatte Ranskan hallitukseen, mutta kyllä se on hieman kyseenalaistettu myös Ranskan hallituksen toimienkin johdosta. Mutta jos ryhdytään tarkistamaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä, niin silloin voidaan huomata, että joitakin toimia on tehty, että halutaan, halutaan siirtää siirtää sinne tämä liikkuvien, kiertävien siirtolaisten ryhmän asema ja tehdä siitä jonkinlaisia määräyksiä, mutta tämä me odotamme, me pyydämme teiltä, että että me voisimme yhä jatkossa uskoa teihin ja luottaa teihin, me, koska, koska me ajattelemme, että tämä mm, ongelma on yhä olemassa ja meidän täytyy olla tiukkona suhteessa Ranskan hallitukseen. Kiitos paljon. Sen jälkeen GUE-ryhmästä edustaja Tavares puolitoista minuuttia. Eh, er Arvoisa komission jäsen, tässä keskustelussa puhutaan perusoikeuksista, vapaasta liikkuvuudesta ja syrjimättömyydestä. Lisäksi totta kai puhutaan lainsäädännöstä, jonka pitäisi ohjata toimia, jos jäsenvaltio ei anna riittäviä tietoja Euroopan toimielimille. Kyse on myöskin siitä, voidaanko EUn toimielimissä taata se, että näitä periaatteita noudatetaan. Meidän pitää voida olla tiukkoina, kun puolustamme perusoikeuksia. Mielestäni on ihan selvää, että yksi jäsenvaltio, Ranska, ei ole toiminut hyvässä hengessä, kun on kielletty näiden asiakirjojen olemassaolo ja sitten ne kuitenkin vuodetaan julkisuuteen. Tämä koski soveltamisohjetta, niin nyt sama koskee tietokantaa. Ensin sanottiin, että tietokantaa ei ollut, ja nyt nähdään, että on tietokanta, joka erityisesti käsittelee romaniväestöä. Kyseessä on ainakin osittain Euroopan unionin kansalaiset. Bukarest, Timo Saara ja niin edelleen on mainittu tässä. On tunnustettava, että komissio on se ottanut selkeästi kantaa. Minä olen historioitsija, enkä ole nyt ihan varma, onko tuo totta. Onko niin, että lehdistö, kuten Financial Times sanoi, että komissio ei lähde toimii Ranskaa vastaan. Komissio sanoi, että tässä toimitaan oikein. Sitten sanotaan, että on lykätty käytetty tätä hanketta Ranskaa vastaan. Toiset sanovat, että tämä hanke on hylätty. Komission jäsen, jos pysytte tiukkana, niin teillä on liittolainen, uskollinen liittolainen Euroopan parlamentissa. Jos ette puhu selkokieltä, niin kaikki kärsivät tässä kysymyksessä. L'onorevole Borghezio non è... Kiitos. Sen jälkeen sitoutumatto, anteeksi, edustaja Borgetsio oli paikalla. Sitten annamme muille puhujille puheenvuoron. Edustaja Gont, puolitoista minuuttia. Azt látjuk, hogy a krízis aláásta sok... Kiitos paljon puhemies puheenvuorosta. kriisi on vaikuttanut turvallisuuden tunteeseemme täällä Euroopassa. Ja ehkä sen takia olemme nähneet esimerkiksi populismia viime aikoina ja samanaikaisesti olemme nähneet äh, sellaista, että äh, määritellään syntipukki syntipukkeja tiettyihin asioihin. Ja Ranska on ryhtynyt karkottamaan romaneja Ranskasta. Tämä ei ole oikeutettua. Monet ovat jo niin sanoneet, ei ole oikein kerätä tietoa eettisistä asioista. Tämä ei sovi Ranskasta eikä muissakaan EU-maissa. Toivomme, että komissio katsoo sopimuksiamme ja niiden noudattamista – ja komission pitää ryhtyä toimenpiteisiin kyseisiä maita vastaan. Haluamme tietysti pitää kiinni yleisestä järjestyksestä, mutta etnistä profilointia ei voida pitää osana poliisin tehtäviä, sillä tämä jäytää luottamustamme instituutioihin. Monet romanit elävät köyhyydessä Euroopassa ja ovat syrjittyjä, ja meillä on köyhyyden vastaisessa taistelussa suuria tavoitteita, jos ajatellaan vaikka 2020-suunnitelmaa, mutta käytännössä vaikuttaa siltä, että me taistelemme köyhiä ihmisiä vastaan, emmekä köyhyyttä vastaan. Sitä ei voi hyväksyä. La parola non... Kiitos. Sen jälkeen puheenvuoro edustaja Greselle puolitoista minuuttia. Tänä päivänä, Rova Redding, te puhutte hyvin innostuneesti, mutta minä voin sanoa, että Ranskan asenne osoittaa EUn hyvää toimintaa silloin, kun on kyse oikeusvaltioyhteisöstä. Mihin meidän pitää nyt suuntautua konkreettiseen toimintaan eurooppalaisten arvojen pohjalta? Minä, minulla on käsissäni perusoikeusasiakirja. Ja minä en ole ihan yhtä innostunut kuin te. Mitä tositteita komissio tarvitsee, mitä näyttöä komissio tarvitsee, jotta tämä tilanne tulisi selkeäksi. Karkotukset, uhrit, syrjintä, nämähän ovat uhreja. Totta kai komissio on moninkertaistanut toimintaansa, kun se on pyrkinyt integroimaan romaniväestön ja ajattelen tässä rakennerahastoa, mutta on hyväksytty samalla asenne, eli, eli on pantu pää pensaaseen, niin kuin strutsit tekevät. Eikö komissio tässäkin itse nyt sido omat jalkansa ja kätensä. Sen jälkeen annan puheenvuoron edustaja Versaalle yksi minuutti. Toimiko tämä mikrofoni? Niin, kiitos puhemies. Minäkin olen pettynyt, Rova Reding, aikaisemmat julkilausumme ovat saaneet tukeamme, tukemme taaksenne. Ja jos ajatellaan vapaata liikkuvuutta, niin tämä menettely on pysäytetty nyt, mutta nyt kyseessä on syrjiminen. Te odotatte todisteita ja te pyydätte niitä Ranskan hallitukselta, ette muilta. Te sanotte heille ja sanotte näin aina, kun asiasta kysytään. ja minä kunnioitan teitä suuresti, mutta herää kysymys, että pidättekö meitä hieman kuitenkin pilkkananne. Minä olin Marseissa tänä viikonloppuna. Minä tapasin järjestöjä, jotka tekevät työtä romanien kanssa. Olen hyvin monien vuosien ajan tehnyt töitä näiden asioiden kanssa. Ja olin järkyttynyt, kun he kertoivat romanien tilanteesta Marseen ympäristössä romanit ovat peloissaan, he vaikenevat, he eivät uskalla lähteä äh, leireistään, mennä kouluun. Järjestöt eivät enää löydä heitä auttaakseen heitä. Tästä äh, näin, näin, näin kuulin. Tämä on Ranskan romanien tilanne tällä hetkellä. Mens-tietokanta, niin pitääkö siitä puhua? Santarmin laitos on sanonut, että se poistaa sen, mutta lukekaapa tarkasti – mitä Knillin lausunto sanoo. Huomaatte, että siinä mainitaan etninen alkuperä Knillin tarkastuksissa. Pyytäkää tätä tarkistusta. Knill on nimittäin tällainen laitos ja miten se, mitä se on tehnyt. Sieltä saatte, tietää, saatte tietoja. Olen pahoillani, mutta minun täytyy antaa puheenvuoro seuraavalle puheelle edustaja Lopes Aguilar, puolitoista minuuttia. Rouva komissaari, 9. syyskuuta täällä hyväksyttiin päätöslauselma, jossa puhuttiin jossa puhuttiin keskustelusta, joka oli ihan tärkeää. Parlamentti tekee työnsä. Kaikki ne, jotka ajattelevat, että tämä julkilausumat ovat erittäin painavia ja että jos me kuuntelemme tämän illan selityksiä, niin kyllä tästä kaikista seuraa pettymys meidän täytyy muistaa, että keskustelu ei ollut Ranskas, Ranskan vastainen eikä Ranskasta. Siinä puhuttiin vain eurooppalaisen rakentamisen perin, periaatteista, perustamisrakentamisesta rakentamisesta, vapaan liikkumisen periaate. Siihen liittyy myös pääoma ja tavaroiden vapaa liikkuminen, mutta meidän pitää taata kansalaisten vapaa liikkumus. Se on heidän eurooppalaisten täysi oikeus ilman syrjintää, ilman etnistä syrjintää. Kyllä tässä täytyy vielä tutkia jotakin, jos puhutaan näistä tietokannoista etniseen tai syrjintään perustuvat tietokannat. Haluan muistuttaa teille, että tämä työ ei ole vielä päättynyt, se ei ole vielä loppunut. Työhän edellyttää sitä, että tämä parlamentti on yhä valpas, kun halutaan välttää populismin uhka minä esitän tässä nyt hartaan pyynnön, että otatte todella enemmän sydämen asiaksenne tämän sosiaalisen syrjäytymisen Teidän täytyy myöskin pitää varanne populismin suhteen teidän täytyy tehdä työtä näiden syrjäytyneisten puolesta, jotka ovat täysin yhteiskunnan ulkopuolelle jääviä ihmisiä. Meidän täytyisi järjestää tästä konferenssi, jossa puhutaan romaniväestön integroimisesta. Tämän parlamentin pitäisi sanoa kuuluvammin, että tämä työ ei ole vielä viety loppuun. Se on vasta alkanut. Meillä on vielä paljon tietä kuljettavana ennen kuin olemme saaneet tämän mm, prosessin Ranskaa vastaan loppuun viedyksi. Mutta kyllä tässä nyt on kuitenkin järkeä, koska tässä on tuotu erilaisia näkemyksiä esille. Grazie, la parola all'onorevole Enci. Kiitos. Sitten puheenvuoro edustaja Enciulle. Kiitos arvoisa puhemies. Kuten me kaikki tiedämme, vuoden 2010 piti olla köyhyyden vastaisen taistelun teemavuosi, sosiaalisen syrjäytymisen vastainen teemavuosi. Tämä taistelu on menetetty tänä vuonna. Perusoikeustilanne on yhä kriittisempi Euroopan unionissa. Talouskriisin takia joissain maissa lähdetään syrjimään jopa hallitusten tuella. Etninen syrjintä, joka kohdistuu romaneihin, on jo todistettu tosiasia. Komission on huolehdittava siitä, että ihmisten perusoikeuksia puolustetaan Euroopan unionissa. Muuten kohtamme suuren riskin. Myös muun tyyppistä syrjimistä on vastustettava jäsenvaltioissa. Komission on huolehdittava siitä, että tutkinta saadaan päätökseen. Komissio ei saa myöskään altistua painostukselle. Kiitos. Nyt käynnistämme Catch the Eye-menettelyn. Edustaja Sogor, yksi minuutti. Etnikai alapú diszkriminációt egyértelműen tiltja az európai és a nemzetközi jog. Mégis sokszor... Jos ajatellaan etnistä alkuperää ja siitä tiedon keräämistä, se ei ole eurooppalaisen lain säädännön mukaista, mutta kuitenkin joskus epäillään tällaisesta syrjimisestä. Ja haluaisin kiinnittää huomionne lainsäädäntöön, joka on tehnyt eräästä yhteisestä syrjinnän kohteen. Slovakian Slovakilakia on muutettu, mutta siellä on kuitenkin määritelty sakkorangaistus, jos ei käytä slovakin kieltä. Ja tämä tekee ihmisistä hyvin turvattomia. Euroopan neuvosto on Veniskomiteasta on käsitellyt asiaa ja sanonut, että tämä ei ole Euroopan aluekieli peruskirjan mukaista ja haluaisin pyytää, että komissio voisi tiedottaa parlamentille tämän tyyppisistä tilanteista, syrjimisestä, mitä on tapahtunut Euroopassa. Sellaista vastaan meidän pitää taistella. Grazie, Badescu, un minuto, per favore. Kiitos. Edustaja Badescu, minuutti, olkaa hyvä. Uh, Arvoisa puhemies, komission jäsen. Kuukausi sitten Euroopan parlamentti kertoi varaumistaan, jotka liittyivät romanikansalaisten karkottamiseen Ranskasta. Vuodesta 2007 Euroopan parlamentti on puhunut romaniväestön osallistamisen puolesta. Mitään tyydyttävää ratkaisua ei kuitenkaan ole saatu aikaiseksi. Päinvastoin kirjoittelu lehdissä selkeästi tuo esiin sen, että meidän pitää ajaa voimakkaammin perusoikeuksien kunnioittamista. Komission tulisi siksi huolehtia siitä, että jäsenvaltioissa ei syrjitä ketään etnisin perustein. Haluaisin kuitenkin tervehtiä Ranskan hallitusten toimia. Ranskan on lähdettävä jatkotoimiin, jotta voidaan osallistaa romanit yhteiskuntaan. Kiitos. Novacek, yksi minuutti. Komissaarin, Arvoisa puhemies, komission jäsen, tämä keskustelu osoittaa selkeästi, että Euroopan parlamentin päätös 9. syyskuuta oli tärkeä. Kun sanoimme, että Ranska jäsenvaltio rikkoo perusoikeuksia, syrjii etnisin perustein kansalaisia ja kehotti komissiota olemaan aktiivinen. Te olitte aluksi luettelemassa selkeästi, mitä kaikkea olette tehneet ja olette saaneet meiltä paljon tukea. Nyt on todella käynyt niin, että meidän mielestämme on astuttu askel taaksepäin. Se vaatimus, että rikkomusmenettelyyn pitäisi lähteä myös siksi, että on syrjitty etnisin perustein. Jotkut ovat jo maininneet asiakirjat, joista kirjoitetaan Ranskan lehdistössä nyt, hyvin selkeästi nähdään, että romaneja on syrjitty etnisyyden perusteella. Eli vielä kerran vaatisin tässä aktiivisuutta ja rikkomusmenettelyn aloittamista. Grazie, l'onorevole Paska. Kiitos, sen jälkeen edustaja Paska. Bezpečnostne zložky si ako prirodzenú súčasť svojej preventívnej práce vytvárajú databázy o ľuďoch, kun ajatellaan turvallisuustiimien tekemiä tietokantoja ihmisistä, jotka osallistuvat esimerkiksi rikolliseen toimintaan. Nämä ovat sellaisia tietokantoja, joita vain tietyt tahot saadat lukea, ja niitä käytetään rikosten vastaiseen taisteluun. Ja esimerkiksi Ranskassa ja Hollannissa on kerätty tietoja ja tiedot, jotka liittyvät et, etniseen alkuperään ja rotuun, niin tilanne pitäisi, äh, tilannetta pitäisi tutkia ja katsoa, mikä, miten Euroopan unionissa asiassa toimitaan. La parola all'onorevole Kiitos. Sen jälkeen kollega Sejeji. A Jobbik Magyarországért mozgalom már 2006-ban kezd... Kiitos. Vuonna 2006 Jobik jo puhui rikollisista tietokannoista, että pitäisi puhua etnisyydestä esimerkiksi romani väestöstä. Me voimme nyt nähdä, vasemmisto on vastustanut että Ranskassa on karkotettu romaniväestöä selkeästi puhutaan kansainvälisestä turvallisuudesta, puhutaan riskeistä, katsotaan muitakin maita. Saman tyyppistä tietoa kerätään muualla esimerkiksi, että ihmiset ovat etniseltä alkuperältä romaneja. Haluaisin vastata käsittääkseni slovakialaisen naisedustajan puheenvuoron, koska te puhuitte siitä, että ei saisi kerätä tietoa romani väestöstä, mutta slovakialaisena kansalaisena kuitenkin hyväksytte tällaisen äidinkielen kielenkäyttöön liittyvän lain, miten se on mahdollista? Grazie. La parola al commissario Reding. Kiitos. Annan puheenvuoron komissaari Redingille. Olen pahoillani kun pyy, joudun pyytämään teitä äh, rajaamaan puheenvuoronne hyvin tiiviiksi. Olkaa hyvä. Um, case against France. Ihan pähkinänkuoressa ensinnäkin tätä äh, tapaus Ranskaa vasten sitä ei ole hylätty, äh, vaan sitä on siirretty, sillä meidän pitää katsoa, miten laki tulee käytännössä voimaan. Me voi arvioida tilannetta vain pelkkien ehdotusten pohjalta. Ne ovat kyllä ihan ok, mutta ne täytyy täytänteen panna jotta saamme asian loppuun käsiteltyä. Näin ollen tämä tapaus on vielä auki. Sitten toinen asia koskien etnisiä tietokantoja ja tämä NIL, joka on riippumaton tietosuojaviranomainen Ranskassa, joka on tekemässä tarkastuksia Ranskan lainsäädännön mukaan. Ja tässä tapauksessa se on myös Euroopan direktiivien mukaista toimintaa ja meidän on luotettava riippumattomaan kansallisiin tietosuojaviranomaisiin, sillä ne ovat niitä tahoja, jotka Euroopan lainsäädännön mukaan ovat vastuussa analyysien teosta. Ja Ranskan riippumaton viranomainen on, on mielestäni osoittanut olevansa kykenevä toimimaan näin. Ja nyt kun olen sanonut kaiken tämän, niin sanon vielä, että on hyvin tärkeää palata tähän itse tilanteeseen ja sen sisä, sis, ytimeen. Ranskan, Ranskan mukaan lukien koko Euroopasta on 10 miljoonaa romania. Tämä on suurin vähemmistö Euroopassa. Minä tulen maasta, jossa on 500 000 asukasta ja romaneja on Euroopassa 10 miljoonaa. Tämä haluan suhteuttaa vähän asiaa. Suurimmassa osassa jäsenmaitamme heitä asuu, ja he asuvat suuressa köyhyydessä usein. Heillä on koulutukseen, asumisen, terveyteen, työhön liittyviä ongelmia. Ja ongelmaa ei ole ratkaistu. Ja tämä on mielestäni skandaaleista suurin tässä. Eli toivon tosiaankin, että, että kun tämä tilanne tulee vielä jatkumaan, ei haluta sallia syrjimistä. Ja se, että tässä nyt asiaan puututaan, tämä toivottavasti vaikuttaa siihen, että jäsenmaat ottavat asian huomioon. Minä muistan vielä Kordoban ministerikokouksen tämän vuoden huhtikuussa. 27 jäsenmaata, niin niistä kolme maata oli ministeritasolla edustettuna. Ja vuotta myöhemmin meillä on ministerikokous. Sen jälkeen, kun on analysoitu, Task Force on arvioinut romanien tilannetta ja sitä, miten Euroopan varoja on käytetty tai oltu käyttämättä siihen, miten todella tapahtuu. Meillä tulee olemaan uusi ministerikokous vuoden jälkeen, jossa katsotaan konkreettisesti, miten jäsenvaltiot ovat sitoutuneet minkälaisia kansallisia romanistrategioita on olemassa eurooppalaisessa strategisessa puitteistossa. Ja toivon, että tämä kaikki on vaikut, vaikuttaa ainakin siihen, että romaneita ei enää äh, aseta johonkin nurkkaan äh, silloin, kun pyritään tekemään politiikkaa. Äh, ja pyritään ratkaisemaan köyhyyden ongelmia. Ja nyt meillä on mahdollisuus toimia. Jos emme nyt onnistu toimimaan, niin seuraava sukupolvi Euroopan parlamentaarikkoja tulee eh, keskustelemaan ihan samoista asioista kuin me olemme viime viikkoina keskustelleet. Sitä täytyy välttää. Eli toimikaamme nyt. Grazie, eh, La... Kiitos, rouva komissaari. Keskustelu on päättynyt. Kiitän kaikkia virkamiehiä, erityisesti tulkkeja kärsivällisyydestään.